toivottavasti onnistunut selventämään suunnitelmiamme tietosuojalainsäädännön ja sateenvarjosopimuksen suhteen ja vakuuttamaan teille, että tietosuoja on meidänkin mielestämme noudatettava. Kiitoksia täsmällisesti yhdeltä toista pääsemme nyt lopettamaan tämän istunnon. Kiitän kollegoja täsmällisestä puheajan käytöstä ja kiitän myös tulkkeja tämän päivän työskentelystä. Keskustelu tästä aiheesta päättyy ja Parlamentti kokoontuu jälleen huomenna 16. helmikuuta kello 9-15. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin internetsivuilla. Istunto päättyy. Hyvää yötä.